jatkossakin. Kiitoksia mielenkiinnostanne. Thank you, Kiitoksia, hyvä komission jäsen. Kiitoksia kollegoille siitä, että olitte täällä näin pitkään. Keskustelu on nyt päättynyt ja äänestys pidetään keskiviikkona. Äh, istunto jatkuu huomenna kello yhdeksän. Esityslista on julkaistu Euroopan parlamentin internetsivuille. Ja puhemies kiittää ystävällisesti myös tulkkeja. Kokous on päättynyt.